tässä parlamentissa ja omasta puolestani haluan sanoa, ja toivottavasti kaiken muidenkin puolesta, että minä kaipaan sinua, jos lähdet, mutta toivottavasti näin ei tapahdu. Mennään eteenpäin. Madam, Madam Scott. Scott, keito yksi minuutti. President. Kiitoksia puhemies. Viikonloppuna pääministeri yritti saada eteenpäin tätä Brexit sopimusta. Ja näistä neuvoteltiin 12 valkoisen miehen kanssa, jotka ovat hänen omassa puolueessaan vähemmistönä. Voidaan ajatella, mitä hän sanoi heille. Tässä Lontoossa oli tämä valtava marssi samanaikaisesti ja tämä odottaa sitä, että tämän maan mieli on muuttunut Brexitia vastaan hyvin paljon. Ja tässä joudutaan ehkäpä taistelemaan näitä Euroopan parlamenttia vastaan. Tämä on järkyttävää konservatiiveille kun ajatellaan, että ihmiset voivat ilmaista oman äänensä ja kertoa, että miten he haluavat luopua tästä Brexitistä. Konservatiiveja pelottaa ihmisten tahto, mutta meitä ei voi hiljentää. Joka puolella maata Brexit-vastaisuus vain kasvaa ja katsotaan, parlamentti lähettää tämän päätöksen meille takaisin. Meillä on vahvis, vahvempia Eurooppa-myönteisiä liikkeitä EU-ssa. Toivottavasti maa jää EU-hun. Puolitoista minuuttia, edustaja Andersson. Ja jos tämä on viimeinen puheeni, niin saat ylimääräiset 30 sekuntia. Irish Republicans. Me Irlannin republikaanit emme haluaisi sanoa, mitä sanoimme. Ennen kansanäänestystä me olimme Lontoossa kertomassa hallituksella, mitä Brexit tekisi saarellemme. Me olimme oikeassa. Me kampanjoimme sen puolesta, että Pohjoinen pysyisi EU-ssa, ei ainoastaan siksi, että me rakastaisimme tätä paikkaa ja sen politiikkaa, vaan koska me tiesimme, mitä Brexit tekisi meidän saarellemme. Me olimme oikeassa. Ja vielä tärkeämpi asia. Enemmistö Pohjois-Irlannin kansalaiset olivat kanssamme samaa mieltä. Kun neuvottelut aloitettiin, me varoitimme kaikkia Britannian neuvottelutaktiikasta. Ja katsokaa nyt ja arvioikaa itse, kuinka oikeassa me olimme. Heidän piittaamattomuutensa, ylimielisyytensä on johtanut meidät tähän tilanteeseen, missä me nyt olemme. Brexitia on kuvailtu loputtomaksi kysymysmerkeiksi. Mutta yksi kysymys kuitenkin, siihen on helppo vastaus. Tämä on todellakin sekava tilanne, mutta pitkä perjantain sopimus, siinä on ratkaisu. Eli ottakaa huomioon neuvoston julkilausema huhtikuulta 2017. Käykää tarvittavat keskustelut, vastatkaa suuriin kysymyksiin. Ei näin paljon draamaa enää. Jos me poistamme rajan, me poistamme ongelman, joten tämä on suunnitelma. Kiitos. arvoisa äh, äh, puhemies. Euroopan johtajat etääntyvät yhä enemmän Euroopan äh, unionin hengestä. He tuovat esiin liikaa maailmanlaajustumiseen liittyviä seikkoja ja koko eurooppalainen poliittinen järjestelmä ei pysty vastustamaan tätä. Kyse on loppujen lopuksi kuitenkin suuryritysten etujen puolustamisesta ja tämä taas vetää pohjaa pois kansakunnilta. Puhutaan ympäristöstä ja Kaiken kaikkiaan tämän tyyppinen lähestymistapa vie pohjaa pois kansalaisten oikeuksilta. Poliittinen eliitti vie pidemmän korren ja kansalaiset ovat uhan alaisena. He, heitä uhkaa mahdollisesti köyhyys ja monet lapset Euroopan unionissakin elävät epäsuotuisissa olosuhteista joten meidän on vastustettava globalisoitumista. Kiitos edustaja Bay, minuutti. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron toi eurooppalaisten naiviuden esiin lehdistötilaisuudessa, mutta samaan aikaan tämä ei kuitenkaan estä, tämä ei estänyt häntä allekirjoittamasta huippukokouksen, huippukokouksen päätelmiä. Euroopan unionin pitäisi hänen mukaansa kuitenkin vastustaa epäreilua kauppaa ja pitää yllä omia oikeuksiaan. Hyvä juttu sinänsä, mutta kuitenkin samassa asiakirjassa puhutaan vapakauppasopimuksen allekirjoittamisesta ja siitä, että samanaikaisesti on pyrittävä vastustamaan protektionismia. Tämähän naurattaa kiinalaisia ja amerikkalaisia, jotka ostavat eurooppalaisia yrityksiä roppakaupalla. Emme saa hyväksyä tätä, koska me joudumme muutoin kiinalaisten ja amerikkalaisten vasaran alle. Euroopan unionia ei suojella tarpeeksi näyttää siltä, että kiinalaiset äh, ja amerikkalaiset äh, toimivat tällä, mitä itse haluavat ja suojelevat omaa taloutta. Edustaja Huken minuutti. Thank you. Well, so- Kiitoksia. Jean, Euroopan neuvostossa puhuttiin tästä missiosta. Nyt on todellakin ihmeelliset ajat menossa todella julkinen viha on e-, esillä ja mitä Brexitin tulee, EU pyrkii koko ajan väheksymään eurooppalaisten kansalaisten tahtoa. Ja totuus on se, että eurooppalaiset ihmiset ovat saaneet tarpeekseen valheista, joita käytetään rakennuspalikoina Euroopan hankkeissa. Jos ajatellaan, että Eurooppa tai että britit haluavat lähteä Euroopan unionista oikein syin, niin voidaan sanoa, että Brexit oli vain aloi, alku uudelle poliittiselle aikakaudelle Euroopassa. Ihmiset todella huutavat muutosta ja tässä par- parlamentissa eh, ei, ei oteta tätä asiaa tosissaan arvoisa Grostet, Kiitos puhemies. En puhu Brexitistä, koska sitä on käsitelty pitkään. Euroopan unioni pitää Euroopan, Brexit pitää Euroopan unionia panttivankina ja se on aiheuttanut suuren poliittisen kriisin Iso-Britanniassa. Se koskee myöskin kansalaisia kauppaa ja, ja muuta. Nyt on kiireellistä tehdä nopeasti päätös tästä asiasta. Kuitenkin kasvukysymykset ja teollisuus, eurooppalainen teollisuus olivat keskiössä huippukokouksessa. Meidän on painotettava entisestään digitaalisen talouden esillä pitämistä. Sitten Kiina. Tämä on myöskin äärimmäisen kiireellinen asia. Olen äh, tyy- todella tyytyväinen siitä, että Ranska on edennyt tällä sektorilla. Neuvosto pyrkii samaan, mutta tiedän, että äh, sopimuksen osalta olla eri mieltä. Ovi on kuitenkin auki, vaikka puheenjohtaja Juncker ei ehkä tätä esiin tuonutkaan. Meidän on tehtävä nyt kunnianhimoisia ehdotuksia aina vuoteen 2050 asti. Tämä on kiireellinen asia. Meidän on nyt kertakaikkisesti herättävä. Two minutes, Madam Rodriguez. Edustaja Rodriguez, kaksi minuuttia. Dear Presidents of the European Council, European Commission. Arvoisa puheenjohtaja, tämä Eurooppa-neuvosto oli viimeinen ennen Eurooppa-vaaleja. Ja kyllä, me odotimme hyvin paljon tältä neuvostolta. 20 vuotta sitten me teimme suuren suunnitelman liittyen Eurooppaan ja globalisaatioon. Siitä syntyi Lissabonin sopimus. Ja nyt meidän täytyisi tehdä uusi suunnitelma Euroopalle ja maailmalle. Maailma muuttuu ja kun puhutaan Kiinasta, niin on erittäin tärkeää sanoa, että kyllä, me haluamme strategisen kumppanuuden, mutta sen täytyy olla molemmin puolisen kunnioitukseen pohjautuva. Ja me tiedämme, että taistelu ilmastonmuutosta vastaan ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat äärimmäisen tärkeässä asemassa. Ja jos me puhumme Euroopan suverenisuudesta, niin me tiedämme, että meidän täytyy myös käsitellä digitaalista vallankumousta. Ja meidän täytyy olla johtamassa tätä vallankumousta. Ja tämä täytyy siis sanoa myös kiinalaisille kumppaneillemme. Ja eurooppalainen vallankumous on se, että suojellaan yksityisyyttä, suojellaan vapautta tässä käytetään digitaalisia välineitä, mutta ei unohdeta demokratiaa. Eli digitaalisen innovaation täytyisi olla pohjana, kun luodaan uusia tuotteita, mutta tässä täytyisi ottaa myös kansalaisten tarpeet huomioon. Ja ennen kaikkea meidän täytyy katsoa, että sitä kautta syntyy enemmän ja parempia työpaikkoja. Ja meidän täytyy myös parantaa sosiaalisuojajärjestelmäämme niin, että me voimme suojella kansalaisia tämän uudistuksen pyörteissä. Minä olen vakuuttunut siitä, että eurooppalaisille kulttuuri ja luovuus ovat tärkeitä varoja ja se täytyisi ottaa huomioon. Joten meidän, meidän täytyy kehittää näitä kysymyksiä tulevaisuudessa ja elämää on myös Brexitin ulkopuolella. Kiitos. Edustaja Pitsotta minuutti. Puhemies. Verot ja maahanmuuttajat. Merkelin, Macronin, Junckerin Eurooppaan tullut nyt rajalinjalle – puheenjohtaja äh, Juncker ja myöskin äh, muut komissaarit ovat joutuneet törmäyskurssille Italian äh, kanssa. Me taas haluamme sekä pankkien ja, ja voimasuhteiden osalta rakentaa uuden Euroopan, erilaisen Euroopan, joka puolustaa rajojaan ja suojelee eurooppalaisia työntekijöitä ja asettaa rajat henkilöille, jotka eivät tänne saa tulla. Te kuitenkin olette saaneet aikaiseksi katastrofin ja tästä on suuria vaikutuksia koko Euroopan kansalle, eurooppalaisille kansoille. Italialaiset ovat urheita ja jäävät kotiin. Me kuitenkin Leikasta olemme eurooppalaisia, koska me haluamme demokraattisen ja vapauden ja tähän liittyvän vallankumouksen arvoisa puhemies arvoisat miehet ja naiset arvoisat kollegat meidän täytyisi nyt lopettaa tämä keskustelu tässä on liikaa tunteita mukana. Tässä käydään kansallista keskustelua. Herra Farage puhui siitä, kuinka Iso-Britannia on alistettu. Tämä nyt ei pidä lainkaan paikkaansa. Meidän täytyisi siirtyä tässä neuvoston esityslistaan takaisin. Siellä on käsitelty myös geopoliittisia kysymyksiä, sanktioita Venäjää vastaan. Tämä on eurooppalaisen solidaarisuuden ehto. Jos me puhumme varsinaisesta solidaarisuudesta, niin silloin tämä tilanne on erittäin tärkeä, koska tästä koko Euroopan turvallisuus on riippuvainen. Mitä taloudellisiin kysymyksiin tulee, mitä kilpailukykyyn tulee, niin me tarvitsemme johdonmukaisia toimia. Neuvoston asiakirjassa sanotaan, että sisämarkkinat ovat tärkeä kysymys ja että sisämarkkinoiden esteet tulisi poistaa ennen kaikkea yritysten näkökulmasta. Mutta esteitä kuitenkin on vielä äh, olemassa ennen kaikkea, mitä yrittäjyyteen tulee. Mielestäni meidän täytyisi olla johdonmukaisia tässä kysymyksessä ja nämä esteet täytyy poistaa. González Pons, González Pons minuutti. Äh, Herra Lange esitti asian äh, jo äh, <clears throat> Brexitistä. Ja itse asiassa nyt tässä tilanteessa kaikki Brexitin taustalla olevat henkilöt ovat jättäneet paikkansa tyhjäksi. Miljoonat ihmiset odottavat ratkaisua. Nyt poliittinen peli on lopetettava ja on päätettävä. Joko pysytään tai ei pysytä, jäädään ulkopuolelle. Jos tällaista mahdollisuutta ei ole olemassa, että Iso-Britannia pysyy jäsenenä, turha enää tätä käsitellä – Täällä on ollut kanadalaisia, esimerkiksi silloin kun puhuttiin äh, Kanadan sopimuksista, sama koskee Japania. Meillä pitäisi olla samalla tavoin myöskin äh, brittejä täällä paikalla, kun kerran puhutaan äh, heitä koskevasta asiasta. Täällä on kylläkin eri maalaisia edustajia, espanjalaisia, saksalaisia ja niin poispäin, mutta ei voida jatkaa tällä tavalla, että ollaan ikään kuin molemmilla puolilla pelikenttä samanaikaisesti. Sinadino. Edustaja Sinadinos, minuutti. Οι αποφάσεις για τις κατεφημισμών ελεύθερες και δίκαιες εκλογές δεν εξυπηρετούν τη δημοκρατία. Kiitokset puhemies se, että täällä viitataan kansalaisjärjestöihin, ei välttämättä sovi sinänsä asiaan, koska mehän kuitenkin olemme puhumassa asiasta, joka koskee eurooppalaista eliittiä ja heidän toimiaan. Totta on, että jotkut kansallishenkiset voimat ovat eri maissa hallituksissa ja he pyrkivät edistämään omia etujaan Toisaalta me haluamme varsin konkreettisia ratkaisuja. Ja samanaikaisesti esimerkiksi turkilaiset ja albanialaiset ovat esittäneet suuruuden hulluja ajatuksia omasta tulevaisuudesta ja sama koskee myöskin Makedoniaa. Skopje itse asiassa historiallisesti kuuluu Albania, joten näistä syistä Eurooppa ei ole, ole pelkästään katsoja tässä asiassa, vaan meidän on oltava myöskin mukana tässä. Edustaja Brock, minuutti. Madame, Madame Arvoisa puhemies, neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kukaan ei halua rankaista Britannian kansalaisia, kukaan ei halua nöyryyttää heitä. Me haluamme heidät Euroopan unionin, he ovat olleet hyviä kumppaneita. Mutta että nyt sitten sanotaan, että haluamme rankaista ja nöyryyttää heitä, niin näyttää sen, että Brexitin kannattajilla on argumentit loppuneet. Me olemme varmasti valmiita tekemään hyviä sopimuksia, mutta mielestäni on tärkeää, että alahuone tekee päätöksen. Lontoon täytyy keskustella Lontoon kanssa. Siellä täytyy tehdä päätös. Tämä on oikea tie ja tämä on tapa antaa Britannian kansalaisille parempi tulevaisuus. Ja siksi mielestäni on välttämätöntä, että me saamme päätöksen aikaiseksi, päätös aikaiseksi. Ja tietysti voimme myös pidentää tätä, mutta jos tässä nyt parlamentti ei pysty tekemään päätöstä, niin sitten parlamentin täytyy antaa päätös kansalaisille. Sitten järjestetään uusi kansanäänestys. Tämä on normaali demokraattinen tie arvoisa puhemies yhdeksästoista kolmatta Sipel, eh, minuutti. Kiitos. Italiassa Mario Junio kaapittiin ja nyt eh, ihmiset saattavat joutua vankilaan yli 80 vuodeksi. Tästä ei ole puhuttu sanaakaan. YK-raportteja ei ole otettu myöskään huomioon, jossa puhutaan päivittäisistä raiskauksista näillä virallisilla pakolaisleireillä Libyassa. Mutta me emme tule vaikenemaan, jos jäsenvaltiot äh, polkevat humanitaarisia ja kristillisiä arvojamme. Tässä käännetään katse pois, kun ihmiset kuolevat, Herra tuskaan ei kuuntele. Tässä rankaistaan pelastajia. Lopettakaa eh, nyt tämän estäminen neuvostossa. Päättäkää Dublinin uudistamisesta. Nimittäin ei ihmisten pelastamisesta pitäisi rankaista, vaan se, että ei anneta apua. Kiitos edustaja Hübner minuutti. Kiitos puhemies, kollegat. 122 päivää tämä e, e, sopimus on ollut pöydällä käsiteltävänä ja jälleen tänä päivänä meillä on tärkeä, tärkeä äänestys parlamentin alahuoneessa tulossa ja katsotaan mitä sitten tapahtuu. Tämä on ratkaisevan tärkeää, mitä äänestyksessä tapahtuu ja taloudellinen ja poliittinen epävarmuus ovat olleet äärimmäisiä Brexitin anuella, eikä Euroopan unioni ole tähän syypää. Me olemme pyrkineet antamaan mahdollisimman paljon varmuutta tähän prosessiin Euroopan unionin puolesta. Strasbourgin sopimus, jota hyväksyttiin viime torstaina neuvostossa, antoi yhden tason laillista varmuutta tähän koko prosessiin. Joten ihan lopuksi haluan sanoa vielä, että mikäli pidempi pidennys eh, tulee keskusteltavaksi vakavaksi, jos UKssa on puolueiden välinen keskustelu tästä ja saadaan julistus aikaiseksi, niin me pyydämme, että Britin poliittiset puolueet tekevät tämän niin, että kansalaisten oikeuksia kunnioitetaan ja vältetään tällaisia epävarmuuksia. Kiitoksia. Lainen, yksi minuutti. Eurooppa neuvosto ei oikeutetusti käsitellyt vain Brexittiä, mutta kuitenkin näemme, kuinka paljon tämä aihe vie energiaa ja aikaa muilta aiheilta, nimittäin ilmastonmuutokselta ja maailmanmahti Kiinalta. Molemmat kuuluvat yhteen. Kiina on kumppani ilmastonmuutostaistelussa, mutta Kiinalla on myös selkeä strategia, mitä uusiin teknologioihin tulee. Kiina on johtamassa asemassa, mitä esimerkiksi aurinkoenergiaan tulee. Missä on Euroopan unioni? Onko meillä strategia, mitä ilmastoteknologiaan tulee? Onko meillä suunnitelmaa, mitä autojen akkuihin tulee ja mitä esimerkiksi teräkseen ja sementtiin tulee? Tätä meillä ei ole ja meidän täytyy työstää kaikki tämä teknologia. Kiina on kumppani, mutta Kiina on myös kilpailija. Ja nämä kymmenen kohtaa ovat todella tärkeitä näissä suhteissa ja meidän täytyy myös suojautua ilman, että me olemme protektionisteja. Thank you, Mr. Ke- Kiitos, edustaja Kelly, minuutti. Uh, Minun yhteenvetoni Brexitistä on seuraavanlainen. Brexit tekee meistä hullun. Kaikki, mikä liittyy siihen, on aivan huonoa ja me pyörimme saman tilannetta tällaisissa mielten kokouksissa eteenpäin. Toivottavasti tällainen yhteisymmärrys saadaan parlamentin alahuoneessa. Ja miljoona ihmistä, jotka marssivat Lontoon kaduilla viime viikonloppuna, osoittivat, mikä tilanne on. On tietysti ero sillä, että marssi tai allekirjoittaa vetoomuksen. Tämä pitää tehdä selväksi. Toivottavasti alahuoneessa saadaan päätös aikaiseksi, jotta voidaan välttää katastrofi. Me emme halua sellaista lähtöä, jossa ei olisi sopimusta, eli no deal eh, tilannetta ei haluta. Jos kuitenkaan ei päästä päätökseen, niin tämä hämmennys vain jatkuu ja kaikki ovat edelleen huolissaan. Ja Oliver Goldsin sanoi, se vain pohtivat ja pohtivat ja katsovat, että miten näillä Brexitia haluvilla ei ollut hajuakaan asioista. Mr. Farage finds that amusing. Farage pitää tätä huvittavana. Tämä on hieno juttu. Kiitos Sean. Sitten edustaja Dans, yksi minuutti. Kiitos. En nyt ihan ymmärtänyt tätä runoa, mutta kuitenkin aika ällistyttävää on, että yksikään hallituspuolueen jäsen ei ole täällä puhumassa, koska he ovat järkyttyneitä siitä, mitä hallitus on tehnyt. Täällä nyt kuitenkin ne, jotka ovat paikalla, ovat ne, jotka ovat tehneet lupauksia, että Brexit on jotain, mutta sitten se onkin jotain aivan muuta. Näin on käynyt aikaisemminkin täällä nyt sitten vain saarataan, mitä pitäisi tapahtua, mutta herra Farage, te ette ole kantaneet vastuuta siitä sotkusta, johon te olette maanne johtaneet. Ja nyt on todellakin korkea, että te ja muut Brexitin kannattajat kantavat vastuun näistä valheista se, mitä halusin sanoa teille, herra Tuus, kiitos solidaarisuudesta. Olemme ottaneet sen lämmöllä vastaan. Monet ovat pro-eurooppalaisia Isossa Britanniassa. Me emme lähde mihinkään. Me haluamme taistella eh, brexitiläisiä vastaan. Tänään aikaisemmin herra Batten puhui täällä. En hyväksy hänen kielen käyttöään hänen puheenvuoronsa aikana ja hänen tulisi pyytää anteeksi. And the house supports you. Parlamentti tukee sinua. Sitten edustaja Rangel, minuutti. President. Puhemies, äh, äh, herra Barnier läsnä ole, että on oltava selvää e-, Iso-Britannian alahuoneelle tällä hetkellä se, että Euroopan unioni on hyvän tahtoinen ja pyrkii löytämään ratkaisun, joka tyydyttää molempia osapuolia. Tämän on oltava selvää, niin kuin myöskin sen, että Brexit-kysymys ei ole pelkästään määrittelmä ja oikeuksiin perustuva kysymys. E, Iso-Britannian kansalaisilla ja Euroopan unionin kansalaisilla on tietyt oikeudet. Tämä koskee meitä kaikkia. Tämä koskee pelkästään kansalaisia, myöskin yrityksiä. Kaikki odottavat nyt ratkaisuja ja vakautta kansalaisille sekä yrityksille. Jos tämä ongelma ei löydä ratkaisua, minun on pakko todeta, että nämä keskustelut, joita täällä on käyty eri sopimuksista ja niiden vaikutuksista. Miljoonat ihmiset tulevat kärsimään epätasapainoisesta tilanteesta. Edustaja Silva Pereira, minuutti. President. Puhemies, neuvosto päätti jo Brexitistä. artikla 50 perusteella on mahdollisuus vielä tehdä uusia päätöksiä toukokuun 22. päivään mennessä ja tällä viikolla on tehtävä päätöksiä jos siihen ei päästä, 12.4. on taas seuraava päivämäärä, jolloin on tehtävä päätös siitä, mitä tehdä. Euroopan unioni ei voi hyväksyä sitä, että loputon asian vetvominen vaikuttaa myöskin koko Eurooppaan ja, ja myöskin Euroopan parlamenttiin ja sen tuleviin vaaleihin. On saatava aikaan johtopäätökset ja jatkossa on käytettävä poikkeuslauselmaa, jolla säädellä Euroopan parlamentin ja mahdollisen Brexitin tilaa. Jos me joudumme tilanteeseen, jossa no deal periaatetta käytetään, on hankala ja siksi artikla 50 on se, johon on nyt pyrittävä, tai sitten Iso-Britannia on esitettävä uudet linjaukset koko asialle. Kiitos. Sitten viimeisenä edustaja Ashworth. Ja saan, annan sinulle lisää aikaa, koska toivottavasti, jos, jos tämä on viimeinen puheesi, niin saat ekstra, taima, ekstra aikaa. Uh, President Tusk. Arvoisa puheenjohtaja Tusk. Puhun miljoonien puolesta, jotka ovat osoittaneet mieltään kadulla kuuden miljoonan ihmisen puolesta, jotka ovat allekirjoittaneet vetoomuksen ja kaikkien niiden puolesta, jotka eivät äänestäneet Brexitin puolesta, haluaisin sanoa kiitos. Nigel Farage ei puhu 63 prosentin puolesta haluaisin tässä kommenttina lisätä yli 25 vuoden ajan kukaan britti ministeri ei ole selittänyt kansalaisille, mitä Eurooppa on tehnyt, mitkä ovat hyödyt ja miksi sillä on merkitystä. Ei ole puolustettu valheita eikä ole kannettu vastuuta päätöksistä, joita tehtiin neuvostossa. Ja siksi brittilehdistö teki kaksivuotisen populismikampanjan, joka pohjautui petoksiin ja valheisiin. Ja sen seuraukset näette tänä päivänä. iso Britannian surullinen kansa, se on jakautunut ja alahuone on kriisissä. Ja nyt Brexitin pitäisi olla varoituksena eurooppalaisille. Eurooppa on sukupolvi, joka on Euroopassa on sukupolvi, joka on saanut elää pisimmän rauhan jakson. Ja tätä ei koskaan pitäisi ottaa itsestäänselvyytenä. Sitä pitäisi arvostaa, sitä pitäisi puolustaa eh, joka päivä. Kiitos. Thank you, Mr. Ashworth. Kiitos, edustaja Ashworth. Minulla oli oikea päätös. Tein oikean päätöksen, kun annoin sinun puhua. Ja varmasti kuulemme kaikki tämän var- varoituksen, koska tämä tuli todella, todella syvältä tämä tunteikkaasti. Sitten menettely ilman puhujalistaan Soiturova ensimmäiseksi. Kiitos puhemies. Täytyy sanoa, että kun käytän nyt puheenvuoron Ashworthin jälkeen, niin tämä ei ole mitenkään helppoa minulle. Minä kunnioitan sinun sanojasi niin suunnattomasti ja jokaisen britin pitäisi kuulla se, mitä tässä aikaisemmin sanottiin, mitä Matkutsko ja muut sanoivat. Te puhuitte siitä, että ikään kuin parlamentti ei olisi jo äänestänyt kaksi kertaa ja halunnut tällaisen kunnioitettavan Brexitin aikaiseksi. Tässä ei äänestetä teistä, vaan tästä britit äänestävät itsensä puolesta. Joten kiitos, kiitos myös Tuskille, kiitos siitä, että puhuitte EU-Kiina huippukokouksen valmistelutöistä ja puhuit myös ihmisoikeuksista. Todella ne pitää olla mukana kaikissa kauppasopimuksissa. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Ja Euroopan parlamentti on ottanut paljon esille äh, ihmisoikeuskysymyksiä tässä talossa. Se on hyvin tärkeää, että ne tulevat otetuksi esille. En voi oikein ymmärtää, mitä herra Macron tarkoitti. Lopes Aguilar, yksi minuutti. Pyrin antamaan kaikille puheenvuoron puhemies, puheenjohtaja Tusko. Monet Euroopan parlamentin jäsenet ovat olleet usein kriittisiä neuvostoa kohtaan. Näin ei nyt kuitenkaan ole. Nyt on, on pidettävä kiinni sitä, ettei enää anneta lisäaikaa. Euroopan parlamentin on myöskin löydettävä jonkunlainen ratkaisu. Tämä ei kuitenkaan ole meidän tehtävämme, koska tehtävä kuuluu niille, jotka haluavat poistua unionin piiristä – on totta, että monet eh, brittiläiset eh, haluavat eh, jäädä osaksi Eurooppaa, mutta koskaan ennen ei näin <clears throat> pitkä ollut epävarmuuden vallitessa vedetty asiaa siihen ja to, to, yhteen ja toiseen suuntaan. En halua itse asiassa puhua tästä sen enempää, mutta joka tapauksessa nyt kello käy ja se on teitä vastaan. Joko siis jätetään unioni, lähdetään unionista tai sitten palataan. Jotain on nyt päätettävä. Kiitoksia sitten Tomacic, yksi minuutti. Brexit se pokazao potpuno kaotičnim procesom. Britanci su prije gotovo... Brexit on kaoottisen prosessin loppunäytös. Nyt ollaan mietitty myöskin mahdollisesti vetäytymistä koko suunnitelmasta. Kyse ei ole kuitenkaan ainoastaan Iso-Britannian kansalaisten toiveista, vaan hallituksesta, joka ei osaa tehdä päätöstä. Eurooppalainen lähestymistapa ei ole totoutunut kansanäänestyksen yhteydessä – Brexittiä itse asiassa käytetään välineenä, jonka kautta voidaan lähettää viestejä muillekin kansakunnille. Mitä vastaavassa tilanteessa voisi tapahtua esimerkiksi pienemmissä maissa? Tämä on kaikki sellaista asiaa, joka on ilmassa. Mitä asian suhteen oikeastaan tehdään? Vautmans. Eh, Kiitos, rouva puhemies. Mielestäni meillä on ollut hyvä keskustelu ja haluaisin sanoa jotain herra Farageille. Halusin sanoa tämän teille jo kauan sitten. Lopettakaa valheiden kertominen. Tänä päivänäkin te vielä valehtelette. Haluaisin sanoa jotain myös herra Ashworthille

Nuoret, eh, miljoonat nuoret eh, maailmassa peräänkuuluttavat ilmastokysymyksen ratkaisua. Tähän on etsitty ratkaisua myöskin täällä. On totta, että eh, globaalien ponnistusten on lisäännyttävä, mutta toisaalta tarvitaan myöskin selkeitä linjoja. Euroopan unionin huippukokouksessa puhuttiin aiheesta. Kuitenkaan selkeitä tavoitteita ei tuotu esiin. Puhuttiin pitkä ja hartaasti eh, kilpailukyvystä teollisuudesta. Ja, ja loppujen eh, lopuksi eh, kuitenkin ollaan tilanteessa, jossa jokainen jäsenmaa voi itse tehdä valinnat erilaisten energiamuotojen käytöstä. Ja valitettavasti usein kuitenkin joudutaan tilanteeseen, jossa käytetään äh, ilmastolle haitallisia aineita. Nyt on tehtävä nopeasti, joten, koska jollei näin käy, niin muuten koko talo äh, palaa. Lukuchevska. Kiitos puhemies. Kukaan täällä ei varmastikaan uskoneet, että äh, Isossa Britanniassa olisi tehty tällainen päätös. Me halunneet uskoa sitä, että annettaisiin valta populisteille. Kukaan ei halunnut uskoa sitä, mitä herra Farage sanoi. Iso-Britannian talous tulee päivittäin kärsimään tästä päätöksestä. Ja minä toivon, että ihmiset oppivat tästä kaauksesta Euroopassa. Molemmat, monet uneksivat lähtevänsä Euroopan unionista, mutta Toivottavasti tämä on varoittava esimerkki. Toivottavasti seuraavien vaalien jälkeen tässä salissa ei enää ole populisteja, jotka vain keräävät palkkoja täällä, mutta jotka vihaavat EUta. Edustaja Parinski. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Tämän istunnon alussa puheenjohtaja Tusk toi esille alkuperäistä neuvoston päätelmätekstiä ja sanoi, että tarvitaan, tar- tarvitaan vankkaa talouspohjaa. Se on tärkeää Euroopan kilpailukyvyn ja vaurauden takia. Ja hän myös otti esille sen asian, hyvä puhemies, että komissiota on pyydetty esittämään 2019 vuoden loppuun mennessä pitkäaikaisen vision EUn teolliselle tulevaisuudelle ja konkreettisia toimia, jotta se voidaan täytäntöönpanna. Hyvä puhemies, vetoan teihin ja teidän kauttanne jälkeen puheenjohtaja Tuskin, joka on tällä hetkellä lähtenyt, mutta hän onkin tulossa tuolta takaisin, ja myöskin puheenjohtaja Kataisen. Miettikää tarkkaan, mitä tämä sanamuotoilu tarkoittaa. Eli 2019 vuoden loppuun mennessä komission pitäisi esittää pitkäaikainen visio. Tämä ei voi olla mikään teknokraattinen harjoitus. Tässä pitäisi ottaa huomioon myöskin kes- se, mitä Keski- ja Itä-Euroopassa on tapahtunut, teollisuuden purkaminen, siinä pitää ottaa huomioon myöskin tämä keskeinen haaste teollisuudelle, työpaikoille ja kasvulle. Ja teidän pitää käsitellä liikkuvuutta myöskin. Tämä on esimerkki palveluista Itä-Euroopasta, jotka viedään pois markkinoilta sen vuoksi, että käytetään eh, tällaisia sosiaalisia ja työ tai työ huolenaiheita hyödyksi, joten henkilökohtaisesti pyydän, että te vahditte ja katsotte sitä, että miten tämä asiakirja sitten siirretään yhdeltä valiokunnalta toiselle tai yhdestä instituutiosta toiseen, koska tämä on erittäin tärkeä aika asia Euroopalle. Edustaja Skarpaatti. Um, Kiitos puhemies. Olen kuunnellut tätä keskustelua. Täällä on paljon farisealaisia, jotka jotkut jopa hieman ylimielisiä. Täällä viitataan Britannian kansalaisiin, mutta tämä talo on karkoittanut britannialaiset. Kaikki kynnykset ylitettiin kaikki, ja täällä ei ole keskusteltu vapaasta liikkuvuudesta. Jos tästä olisi keskusteltu ja Cameron olisi saanut vastauksen, niin silloin Brexit olisi ollut aivan erilainen. Vapaa liikkuvuus johti siihen, että Iso-Britannia on äänestänyt Brexitin puolesta. Jos nyt kuulen näitä syytöksiä, kyllä Era Bulman tekin kuulutte näihin syytösten esittäjiin, on myös Guy minä en voi sietää sitä, miten nämä henkilöt katsovat muita alaspäin. Ja tässä Iso-Britannia piti valita toisen luokan jäsenyys tai sen, että pohjoislainen konflikti jälleen leimahtaa. Mutta tässä on dilemma, josta ei päästä ulos. Iso-Britannia ei koskaan halua olla toisen luokan jäsen. Se ei halua maksaa rahaa ja hyväksyä tuomioistuimen ilman, että sillä on sanomista sopimuksiin liittyen. Siksi on tärkeää, että pidetään toinen kansanäänestys. Ja sitten tämä, tämän parlamentin pitäisi sanoa, että me suostumme kaikkiin ehtoihin herra puhemies, te annoitte jollekin kaksi minuuttia. Antakaa minun nyt sanoa vielä viimeinen lause. Minun, meidän täytyy sanoa e, Briteille, että he ovat tervetulleita ja että heillä on oikeus säännellä omia asioita niin kuin he itse haluavat. Sitten he tulevat takaisin. Edustaja Pirileijos. Eh, grazie, presidente ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται το θέμα του Brexit η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Kiitos puhemies. Se, miten Brexitia on käsitelty EUsta, osoittaa sitä, mikä on politiikka, mitä on oikeastaan toteutettu kaikissa vakavissa tilanteissa, joita EUn täytyy käsitellä. Sen sijaan, että pyritetään, pyritään korjaamaan virheitä, joita on tehty ja pyritään löytämään jonkunlainen tie ulos ja helpottamaan Brexitia, niin sen sijaan on vain nimetty ja syytelty, syytelty Iso-Britannia, UK, Puola, Unkari myös, niitä on myöskin äh, rankaistu. Fides, Orbanin puolue, sen suhteen on käsit, sitä on käsitelty aivan samalla tavalla. Ja tällainen rankaiseva äh, asenne on myös ollut Kreikkaa kohtaan, kreikkalaisia kohtaan kun pyrittiin vähentämään Kre- Kreikan velkaa. Eli tällainen rangais- rankaiseva lähestymistapa näyttää olevan EUn toimintatapa ja filosofia. Kaksi vuotta sen jälkeen tässä parlamentissa on todella tällainen koston, nemesis, koston jumala näyttäytyy täällä. Edustaja Spirak. Όπως ξέρετε και puhemies. Kuten eh, tiedätte, kreikkalaiset, eh, antiikin kreikkalaiset eh, totesivat, että hyvän vihollinen on paha. Nyt olemme törmänneet tilanteeseen, jossa populismi ja sen mukanaan tuomat valheet ja hävettävät ilmaisut ovat aiheuttaneet vaaratilanteen. Voi olla, että loppujen lopuksi rangaistus lankeaa nyt Iso-Britannian kansalaisten niskana. Mitä koko Brexit-kaauksen osalta nyt on tehtävissä? Mitä on tapahtumassa? Me, meidän itse on mietittävä myöskin sitä, miten olemme lähteneet mukaan tällaiseen epäonnistuneeseen hankkeeseen. Meidän on annettava Iso-Britannian kansalaisille mahdollisuus toimia selväjärkisesti ja, ja samalla aika, samanaikaisesti miettien myöskin tulevaisuutta. Rova Grappini. Honorevole Jurek. Edustaja Jurek. Pan przewodniczący Weber mówił tutaj, że... Kiitos. Herra Weber puhui artiklasta seitsemän hän sanoi, että artikla 7 ei ole antanut toivottavia tuloksia. Hän sanoi, että jäsenvaltiot eivät ole olleet tarpeeksi kurinalaisia ja että tätä artiklaa täytyisi käsitellä. hän on kysymys myös äh, komission mm, tulevasta, mahdollisesta tulevasta puheenjohtajasta. Mutta tässä pitäisi kuitenkin ottaa huomioon myös jäsenvaltioiden kannat. Täytyy ottaa huomioon, että tässä ei haluta tehdä mitään helppoja päätöksiä, jotka saattaisivat hajottaa Euroopan. Jos tässä ei pidettäisi kiinni oikeusvaltioperiaatteesta ja jos ei kuunnella jäsenvaltiota, jos ei oteta vähemmistön oikeuksia huomioon, niin ehkä sitten yhtenäisyydestä pitäisi luopua. Ora. Puheenvuoro on nyt neuvottelijalla, äh, herra Barniella, olkaa hyvä. Merci, monsieur le puhemies. Kiitokset arvoisat naiset ja herrat edustajat tämän keskustelun, tämän tärkeän keskustelun aikana äh, kuuntelin myöskin äh, äh, puheenjohtaja Juncker, puheenjohtaja Tuskia Junkeria, herra Katainen myöskin täällä. Olen täällä puheenjohtaja Toskin ehdotuksesta haluan esittää hänelle kiitokset sekä hänen panostuksestaan että myöskin keskustelusta neuvoston huippukokouksessa. Vielä kerran on viitattava näihin poikkeuksellisiin neuvotteluihin, Brexit-neuvotteluihin, asian vakavuuteen ja vastuuseen, joka koskee nyt kaikkia eurooppalaisia johtajia, jotka pöydän ympärillä istuvat he ovat todella vastuullisia siitä, miten he tekevät työtä neuvottelussa ja mihin pyritään. Neuvotteluja on käyty jo kaksi vuotta ja puheenjohtaja Juncker antoi puheenjohtaja Tuskin kerran minulle neuvotteluvaltuudet. Tätä neuvottelua on pidetty yllä nyt jo yli kaksi vuotta ja minä aivan niin kuin tekin te, jotka Euroopan parlamentissa asiaa valvotte, me olemme samaa mieltä siitä, että kansalaisten oikeudet on asetettava nyt kaiken keskiöön, niin kuin herra Weber täällä totesi, sama koski myöskin herra Wulman ja he muita, jotka täällä puhuivat. Tämä on siis tärkeää. Neljä puoli miljoonaa ihmistä, kolme ja puoli miljoonaa eurooppalaista myöskin työskentelee Iso-Britanniassa. Ja, ja sama koskee myöskin Iso-Britannian kansalaisia, jotka työskentelevät tai elävät meidän maissamme. Joka tapauksessa kävi sitten niin tai näin. Me valmistaudumme joka tapauksessa myös siihen, niin kuin herra Ferkko peräänkuulutti, takuisiin – jotta kansalaisten oikeudet toteutuvat. Jo yli kaksi vuotta olemme työstäneet ja minä olen työskennellyt kunnioittain yhdistyneitä yhdistynyttä kunnianaskuntaa ottaen huomioon heidän historiansa, kulttuurinsa – ja myöskin kaikki naiset ja miehet, jotka ovat historian lehdillä maata johtaneet. Sama koskee myöskin sitä solidarisuutta, jota he osoittivat meitä kohtaan 1900-luvulla. Tämä kunnioitus, herra Faras, on äärimmäisen tärkeää myöskin ajatellen Iso-Britannian kansalaisia, suurinta osa heistä. Toimikaamme tällä tavoin tiukasti, tietoisesti käyttäen metodeja, niin kuin olemme tehneet kahden vuoden aikana, herra Varassa. Kukaan Brysselissä ei halua ikään kuin vesittää Brexitia tai heittää sitä ilmaan. Kyse on siitä, että teillä on valinnan mahdollisuus. Te valitsette, te päätätte, mitä teette ja te myös kannatte vastuun päätösten tuloksista. Kuka muu ei tästä vastaa. Eli päätöstä on kunnioitettava. Ja herra, oletko tuolla, joka ei nyt ole paikalla, että missä vaiheessa neljän vuoden, äh, kahden vuoden aikana, ei, ei sekuntiakaan haluttu millään tavoin puhua alentavasti Iso-Britanniasta. Ei missään nimessä. Äskeiselle puhemiehelle McKinneylle ja myöskin edustaja Nikolsonille haluaisin todeta, että olen aina pitänyt näitä seikkoja johtolankana. Dorson, me olemme jo kaksi vuotta pyrkineet löytämään konkreettisia ja toimintakelpoisia ratkaisuja Brexitin varalle. Erityisesti Irlantia miettien, koska me haluamme vakauden ja rauhan jatkuvan tällä saarella, erityisesti Belfastin Good Friday <laughs> jälkeen. De, de no deal Hyvä Nikolson, jos tätä sopimusta ei saada aikaisesti, niin joka tapauksessa pitkäperjantai-sopimus on voimassa ja UK on mukana tämän sopimuksen äh, allekirjoittajana ja sitä kunnioitetaan täysin. Ja komissio voi antaa ylimääräisiä resursseja Irlannille teknisiin, teknisesti ja rahallisesti haasteisiin, joita mahdollisesti on. Joten äh, tulemme kunnioittamaan luonnollisesti myöskin rajalinjaa. Mutta on kyse myöskin sisämarkkinoiden kunnioittamisesta ja iso britannian omien sisämarkkinoiden kunnioittamisesta, joka edellyttää tiettyä valvontaa. Ja tästä on kyse. Jo kaksi vuotta olemme työstäneet neuvotteluja, jotka ovat kielteishenkisiä, negatiivisia. Brexit ei luo minkään tyyppistä lisäarvoa. Herra Faraskan ei pystynyt osoittamaan tätä lisäarvoa, eikä kukaan muukaan. Kyse on kielteisestä neuvottelusta. Tämä lose-lose tilanne. Molemmat osapuolet ovat tässä häviäjinä. Meidän on nyt fiksusti ja älykkäästi löydettävä ratkaisu näihin neuvotteluihin ja vielä mahdollisimman nopeasti. Rova Mäkinäs, te itse asiassa totesitte tärkeän asian. Puheenjohtaja Tuske ja myöskin varapuheenjohtaja Katainen äsken puhuivat myöskin keskeisistä myönteisistä kysymyksistä ja myönteisestä suhtautumisesta, niin kuin avioero hetkellä voi tapahtua on rakennettava sitä, mikä on kaikkein tärkeintä yhdistyneelle kuningaskunnalle, vahvaa, tiukkaa tulevaisuutta, joka joka tapauksessa tulee oletettavasti säilymään tärkeänä liittolaisena ja, ja vahvana kumppanina. Kyse oli raskauttavasta päätöksestä alahuoneessa äh, ja tätä päätöstä on pidentävä ikään kuin äh, eurooppalaisten äh, tarjoavana mahdollisuutena antaa Iso-Britannian kansalaisille nyt tehdä omat vastuulliset päätökset, koska he päättävät. Se, mitä huippukokouksessa päätettiin, kyse on ikään kuin tupla vaihtoehdosta. Meillä on kaksi määräpäivää sekä huhtikuussa että toukokuussa ja nyt Iso-Britanniassa alahuoneessa maassa on tehtävä valinnat omasta tulevaisuudesta ja myöskin niistä vaikutuksista, joilla, joita päätöksellä tulee olemaan. Nämä eivät ole missään tapauksessa kauppaneuvotteluja. Tässä ei pyritä löytämään mitään ikään kuin alennettua hintaa. Tämä on ulos käynti neuvottelu. Joskin tulliunionissa mahdollisesti säilyttäisiin. Kaikki on vielä mahdollista huhtikuun, huhtikuuhun asti mutta tehtiin sitten mikä tahansa äh, päätös, äh, niin sillä tulee olemaan vaikutuksia. Päätökset on tehtävä äh, vastuullisesti ja, ja suvereniteetin hengessä. Kiitokset. Thank you very much, Mr. Barnier. The next... Kiitokset, herra Barnier. Seuraava puhuja, herra Katainen, komission varapuheenjohtaja. Members. Kiitos, arvoisa puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Vaikka me keskityimme tässä lähinnä Brexitiin, niin en aio kommentoida sitä sen enempää, koska herra Barnier tässä jo nosti esille kaikki olennaiset kysymykset. Mutta haluaisin kommentoida muutamaa muuta kohtaa, joita myös käsiteltiin neuvoston kokouksessa, teollisuuspolitiikka ja ennen kaikkea EUn ja Kiinan väliset suhteet. Mitä teollisuuspolitiikkaan tulee, komissiolla on jo työryhmä, se on asiantuntijaryhmä, joka on työstänyt teollisuuspolitiikan tulevaisuutta Euroopassa. Tavoite on vuonna 2030 ja työryhmä on tehnyt jo yli vuoden työtä. Olen siellä varapuheenjohtajana eh, komissaari Bienkovskan kanssa. Ja kesän mennessä tulemme tekemään ehdotuksia. Ja sitten seuraavalla lainsäädäntökaudella julkaistaan asiakirja. Eli tässä pyritään selvittämään, miten teollisuutta voitaisiin nykyaikaistaa. Toinen tärkeä aihe, EUn ja Kiinan väliset suhteet. Mielestäni on hyvä, että neuvosto kiinnitti huomiota meidän ehdotuksiimme ja tukisivat monia meidän ehdotuksistamme, koska EU ja Kiina ovat strategisia kumppaneita. Ja strategiset kumppanit yleensä toimivat yhdessä, eivät ainoastaan keskustele kysymyksistä. Ja tämä on ehkä hieman ongelmallinen tilanne tällä hetkellä. Meillä on monia